No niin, seuraavana esityslistalla on Ilda Figureidon mietintö kalastusalan työtä koskevan kansainvälisen työjärjestysvuoden 2007 yleissopimuksesta. Ja sen vuoksi ensimmäisenä esittelijä Rova Figureidon. Obrigada, signora president. Kiitoksia kovasti puhemies. Komissaari, hyvät kollegat Tämän mietinnön avulla haluamme, että yleissopimus 188, joka on ilon yleissopimus, tullaan hyväksymään. Se liittyy kalastusalan työolosuhteisiin. Tarkoitus on hyväksyä kansainväliset minimi standardit niin, että kaikilla maailmassa työolosuhteet ovat tasapuolisemmat haluaisin korostaa, että useita yleissopimuksia ei ole kovinkaan laajalti hyväksytty. Tämä yleissopimus on siis ilon yleissopimus ja se pyrkii saamaan aikaan kansainväliset työnormit kalastusalalle. Tämä koskee siis kalastusalan työntekijöiden säällisiä työolosuhteita – ja liittyy myös sellaisiin tärkeisiin asioihin kuin työterveys ja työturvallisuus, aluksen ty- työntekijöiden lukumäärä, miehistöluettelot, värväys, koulutus, sosiaaliturva. Tällaisiin asioihin yleissopimus liittyy. Monet ihmiset tällä sektorilla ovat odottaneet jo tämän yleissopimuksen hyväksymistä jonkin tovin otaksuvat. Ovat odottaneet sitä jo kauan, koska heidän mielestään se on tärkeää, jotta sektorin työntekijöiden työn arvo tunnustettaisiin yli. Siis miljoonia ihmisiä työllistetään alalla vuosittain ilossa kolmikantaneuvotteluissa on pyritty ajan tasaistamaan kalastusalan sääntöjä. Tarkoitus on antaa kalastajille riittävä maailmanlaajuinen turva, johtuen juuri alan erityisluonteesta ja niistä erityisistä elin- ja työolosuhteista. Juuri näistä syistä kalastajat tarvitsevat erityissuojaa. Tällä alalla tapahtuu useita kuolemaan johtavia onnettomuuksia – ne johtuvat usein siitä, että työntekijöiden suoja on laiminlyöty tai heitä jopa riistetään. Tämä yleissopimus päivittää sellaisia sopimuksia, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, säälliseen palkkaan, asumiseen, miehistön asumiseen muun muassa. Tämä, meillä on jo suositus numero 199, jotka liittyvät samoihin asioihin. Se oli äärimmäisen tärkeää, koska edellinen ilon yleissopimus sulki pois sovellusalastaan kalastusalan, vaikka se koski merityötä. Kehotamme, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat tämän yleissopimuksen mahdollisimman pian, mieluusti jo ennen vuotta 2012, koska siinä vaiheessa, kun kymmenen ilo jäsenvaltiota ovat sen hyväksyneet mukaan luettuna kahdeksan maranikko ähm, maata, niin sen jälkeen se voi tulla voimaan. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat avittaneet tämän mietinnön laatimisessa. William Mayer muun muassa. Äh, hän laati kalastusvaliokunnan niin. lausunnon ja toivon, että äh, tällä tavalla jäsenvaltioissa saadaan parempi tietoisuus kalastusalan yleissopimuksesta. Kiitos. Äh, Komissio jäsen Spiedla. vážený pane předsedo vážené paní poslankyně vážení páni poslanci hyvät kuulijat hyvät parlamentaarikot kalastusala on luonteeltaan ehkäpä kaikkein globalisoitunut se on joutunut kohtaamaan globalisaation haasteita arvioidaan, että 30 miljoonaa työntekijää on työllistettynä kalastusalalla ja nämä henkilöt altistuvat paitsi globalisaation haasteille, myös erilaisille uhille ja vaaroille. Kun puhutaan alan kuolemanjohtaneista onnettomuuksista, niiden taso verrattuna muihin työperäisiin onnettomuuksiin, mm, niiden taso osoittaa, että tämä ala on kaikkein vaarallisimpia maailmassa. Me toivomme tämän yleissopimuksen myötä voivamme edistää säällisen työn edistämistä kaikille. Tämä teksti liittyy vuoden 2006 tiedonantoon, joka liittyy säälliseen työhön. Me haluamme korostaa kansainvälisen työn ja työolosuhteiden tärkeyttä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämän alan työntekijät saavat lääketieteen terveydenhuollollista tukea, juridista tukea, eikä tällaista tukea voida toteuttaa, ellei voida varmistaa maailmanlaajuisella tavalla miniminormeja. ILO on myötävaikuttanut nyt siihen, että on saatu aikaan yleissopimus, jota on päivitetty ja jossa määritetään säällisen työn miniminormit. Tähän liittyy muu, se, tietynlaisia mekanismeja, kuten tarkastukset satamissa. Nämä säännöt eivät ole välttämättä täysin sitovia, joka tapauksessa vuonna 2007 ilossa tämä yleissopimus hyväksyttiin. 182 yleissopimus tarkistaa tiettyjä ilon jo olemassa olevia sääntöjä, jotka liittyvät kalastusalaan. Ja tämä yleissopimus on omiaan luomaan tasa-arvoiset olosuhteet kaikille alan työntekijöille maailmassa kautta maailman. Tämä liittyy muun muassa minimipalkkoihin, lepoaikoihin, terveydenhuoltoon, työsopimuksiin, kotiuttamiseen, ähm, majoitukseen, ruokaan ja sosiaaliturvaan. Tietyt yleissopimuksen osat liittyvät sosiaaliturvan koordinointiin. Tämä on kuitenkin sellainen ala, joka äh, liittyy liittyy jäsenvaltioiden toimialaan, toimivaltoihin. Neuvoston täytyy kuitenkin autorisoida jäsenvaltioiden ratifiointi. Kun otetaan huomioon se, että ILO haluaa sopimuksen täytäntöön niin pian kuin mahdollista, niin komissio vetoaa jäsenvaltioihin, jotta nämä toteuttaisivat ratifiointiinstrumenttinsa viimeistään vuonna 2012. Kiitos. Thank you, Commissioner. We now move to the speakers. Kiitos komission jäsen. Ja sitten poliittisten ryhmien puolesta puhuvat ja ensimmäisenä herra Bragetto EPPn puolesta. Kolme minuuttia, olkaa hyvä arvoisa Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat, herra komissaari. Me tiedämme sen, mutta täällä se tuli sanottukin jo, että kalastussektori on ilon mukaan yksi vaarallisimpia työsektoreja, jossa tapahtuu tuhansia tapaturmia vuosittain. Mistä suuruusluokasta puhutaan? Tämä on sellainen sektori, joka tarvitsee sääntelyä, kansainvälisten normien tasolla, jotka ovat soveliaita antamaan sellaisen suojan, jota työntekijät, äh, kalastajat tarvitsevat työssään semminkin, koska työskentelosuhteet ovat aika rankat. Tämän tarkoituksena on luo, määritellä organisatorisia sääntöjä, myös kilpailusääntöjä tälle sektorille. Tässä on kysymys äh, kalastajien työ- ja elinolosuhteista ja niiden, niiden parantamisesta ja terveydenhuoltojärjestelmästä työpaikalla. Tässä on kyse miestöliotteloista ja niin poispäin. Muilta osin me haluamme tässäkin ensi, tässä ensimmäisessä keskustelussa osoittaa, missä väärin me olemme samaa mieltä tämän, sään, tämän säädöksen tärkeydestä ja me haluamme painottaa sitä, kuinka välttämätöntä on saada tämä sopimus ratifioitua, jotta päästään myös nopeasti soveltamaan sitä. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisen puolesta De Rossa kolme minuuttia. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia rouva puhemies. Tyytyväisenä puhun tästä asiasta tänä iltana. Uskon, että kalastajan työ on yksi vaarallisimmista töistä maailmassa. Irlannissa yksin sen lisäksi, että kalastusaluksia katoaa merellä, niin sen lisäksi kalastajia useitakin loukkaantuu työssään. Entisenä ministeri, joka vastasi sosiaaliasioista Irlannissa – Yritettiin löytää tapaa, jolla kalastusalusten työntekijöiden oikeuksia voitaisiin hoitaa, koska tämä on hyvin monimutkainen alue. Se, että onko sopimustyöntekijä vai äh, työllä sopimuksessa työlle. Tässä on eroja siitä, että miten maksetaan verot ja sosiaalimaksut Eh, ero on siinä, onko kapteeni työnantaja ja sitten miten saalis jaetaan, joita sitten ei pidetä tar- normaaleina työntekijöinä. Ja vaikeus on sovittaa yhteen nämä kannat. Ja ne asiat on moni, moni säikeisiä. Ministerinä pystyin löytämään osaan eurooppalaista lainsäädäntöä, joka ongelma ratkaisi lyöksi aikaa. Mutta valitettavasti sitten tuli esille, että se, sitä ei voitu tarkastikaan soveltaa esillä olleisiin asioihin. Sen tärkeys, että olisi yhteiset minimistandardit, joita globaalisti sovelletaan, on, se on itsestään selvää, niin turvallisuuden ja terveyden, ruoan tärkeys ja sen tärkeystä minimipalkat taataan, niin ka- kaikki eh, ne pitää koskea kaikkia työntekijöitä ja laivan varustajilla ja kapteenilla on velvollisuus varmistaa, että ihmisten työstä maksetaan asianmukaisella tavalla. Mutta on tärkeää, että nämä ovat globaalit minimistandardit, koska valitettavasti suuntaus on ollut siihen, että kilpaillaan pohjalle menosta – kuten muillakin alueilla. Eli kun tämä yleissopimus sitten hyväksytään niin nopeasti kuin mahdollista, niin se varmaankin olisi sellaista, johon haluaisin pyrittävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 2012 siihenkin on pitkä aika. Ja meidän pitäisi tätä lyhentää, jos se mitenkään olisi mahdollista. Kiitoksia paljon. Thank you. Now on behalf of the Indem... Ja nyt sitten Intem-ryhmän puolesta rouva sinut kaksi minuuttia. On armoisen tärkeää, että kalastajien työolosuhteet ovat kohtuulliset ja niin turvalliset kuin mahdollista ja tarjoavat myös säällisen palkan niin, että kalastajat voivat elättää itsensä ja perheensä. Palkkion täytyy olla myös vakaa ja ö, hyvällä pohjalla oleva, erityisesti rannikkoalueilla. Minunkin maanikaltainen rannikkoalue mm, on vaikeuksissa. Nyt kysymys kuuluu, josko yleissopimuksen 182 ratifiointi, siis ilon yleissopimuksen ratifiointi, laajentaa sääntelyä laajemminkin. Tuleeko se riittävästi suojelemaan kalastajia vai onko se pikemminkin este ja voiko se tukea globaalisti kalastusteollisuutta? Eräs henkilö kertoi minulle japanilaisesta kalastusaluksesta ja siitä, niistä olosuhteista, joissa kalastajat työskentelevät. Sen perusteella, mitä kuulin, <clears throat> niin työolosuhteet eivät ole kovin hyvät. Ja vaikka kalastetaan Afrikan vesillä ja kalaa myydään kansainvälisillä markkinoilla, niin myydäänkö se niitä sellaisella hinnalla, joka vastaa vaikkapa Irlannin hintoja? Myöskin sosiaaliturvamaksut ovat aikamoinen kapularattaassa. Meidän tulisi varmistaa se, että kalastajatkin saavat sosiaaliturvan, terveydenhuollon, työttömyysturvan, jos haluamme, että kalastus on edelleenkin elinkelpoinen teollisuus, erityisesti pienille perheyrityksille, niin voin tukea tätä yleissopimusta. Kalastaminenhan on erittäin vaarallista ja useissa maailmankolkissa riistetään paitsi kaloja myös kalastajia. Nyt sitoutumattomien puolesta herra Martinez, kaksi minuuttia la gestion durable de la pêche. Kalastamisen kestävyys edellyttää sitä, että kalastusta kontrolloidaan, mutta että kalastajat myös otetaan huomioon. Erityisesti kun ajatellaan avomeren kalastusta, niin se on yksi maailman vaarallisimmista, vaarallisimmista ammateista. Kuitenkin sellaisissakin maissa, kuten vaikkapa Islannissa, jossa kalastus on elinehto, niin se on vaarallista. Kalastaminen on nykyisin maailmanlaajuista toimintaa, kalat eivät tunne rajoja. Ja kun puhutaan kansainvälisistä säännöistä, jotka koskevat kalastajia, niin tässä Nimenomaan ilon yleissopimus on kaikkein tärkein. Nyt on 50. vuosipäivä siitä, kun vi- ensimmäinen kalas, kalastajia koskeva ö, sopimus ö, tehtiin. Nyt kun puhumme tästä 188 yleissopimuksesta, niin se tarkistaa ö, aiempia sopimuksia ja siksi on, olisi hyvä, että se hyväksyttäisiin, ratifioitaisiin mitä pikimmiten viimeistään vuonna 2012. Täytyy muistaa, että että tässä on kyse maailmanlaajuisesta ammatin harjoittamisesta. Ja kun ajatellaan tämän, maa, tämän päivän globaalia ja kilpailuolosuhteita niin, ja kaikenlaista riistotoimintaa, mitä tapahtuu, jopa orja, orjuuteen verrattavia työolosuhteita, niin on äärimmäisen tärkeää, että ö, kalastajat saavat juridista tukea. Se on erittäin tärkeää heidän terveytensä kannalta, työolosuhteiden kannalta, asumisen ja niin edespäin kannalta ja täytyy saada aikaan juridiset minimistandardit kalastajille, ja tällä tavalla voidaan saada aikaan tasapuoliset olosuhteet kaikilla maailman kolkilla kalastaville, kalastajille. Ei, ei pidä ajatella ainoastaan eurooppalaisia kalastajia, vaan myös muiden maailmankolkkien kalastajia. Kiitos. Uh, now, individuals... Kiitoksia yksittäiset puhujat. Heistä rouva Panatapoulos kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä olen sillä kannalla, että tämä ratifiointi on erityisen merkityksellinen asia, sillä Euroopan parlamentin tuella ja sen yksimielisesti varmastikin huomenna hyväksyttävän päätöslauselman avulla me puolestamme tulemme luomaan suuntausta siihen suuntaan, että saadaan näille ihmisille ihmisarvoiset työolosuhteet. Tämä yleissopimus 188 ei ole muuta kuin osa tämän agendan soveltamista, joka koskee kalastusta. Tätä ei ole aikaisemmin vielä katettu yhtenäisesti sopimuksen tasolla silloin, kun työolosuhteista puhutaan. Mutta niin kuin edelliset puhujat ovat sanoneetkin, tämä on tärkeää tällä sektorilla semminkin, koska siinä täytyy saada kansainvälinen vähimmäistaso. Euroopan unionin maat varmastikin kaikki ratifioivat tämän yleissopimuksen vuoteen 2012 mennessä, niin kuin on kaavailtu. Tämä yleissopimuksen on jo ratifioitu eräiden jäsenvaltioiden toimista. Ja tämä yleissopimus tuleekin selkeän sovellettaviksi ja voimme olla todellakin ylpeitä siitä, kun, silloin kun asumme rannikkoalueilla ja tiedämme, että myös kalastajamme kuuluvat tämän yhdessopimuksen soveltamisen piiriin, mutta kolmansista maista tarkastellen tilanne on toisenlainen osittain. Tämä voi merkitä myös yhteisen tukea ylipäätään kalastukselle Euroopan parlamentti on jo ottanut kantaa naisten suojamiseksi, jotka työskentelevät kalastuksen piirissä. Ja se onkin hyvin tärkeää, että tuemme naisia, jotka toimivat kalastuksen parissa, sillä rannikkoalueelta peräisin olevat naiset ovat huomat, olisivat paljon huonommassa tilanteessa. Il- silloin, jos tätä lainsäädäntöä ei olisi. Minusta meidän kaikkien pitää toimia sen puolesta, että saadaan sellainen kulttuuri rannikkoalueelle, joka vaalii Euroopan kulttuurielementtejä ja sen sidonnaisuutta mereen – meidän täytyy tukea tätä pohjoisessa, etelässä, rannikkoalueilla on, on, on omat erikoispiirteensä. Ja tämä kompromissi, josta me voimme ole voineet sopia, joiden mukaan, jonka mukaan tämä löydösopimus on ratifioitava. Se tähtää siihen, että jokaisessa tapa, jokainen tapaus saadaan katettua. Aivan erityisesti meidän täytyy tukea seuraavaa. Meidän täytyy myös muistaa koulutus, joka on erityisen tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kiitos. Thank you. We now move to the catch the eye. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä Rova Roittoma. pane Kiitoksia kovasti. Komissaari, kollegoideni mukaisesti olen minäkin sitä mieltä, että on erittäin tärkeää hyväksyä sellaiset normit, jotka, ase, jotka koskevat kalastajia. Ei, ei vetele se, että tällä vuosituhannella Euroopan unionin alueellakin on ala, jolla työolosuhteet ovat ihan orjuuden kaltaisia. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kolmikantaa menettelyssä on hyvin valmisteltu tämä yleissopimus ja nämä normit, jotka ottavat huomioon alan erityisluonteen. Tässä tekstissä määritellään muun muassa minimi-ikä, lääkärissä käynnit, sosiaaliturva, lepoajat, muut tällaiset asiat. Kaikki tämä varmaankin mahdollistaa sen, että saadaan aikaan säälliset työolosuhteet kalastajille. On totta, että minä tulen sellaisesta maasta, jossa ei ole rannikkoa, mutta olen siitä huolimatta iloinen siitä, että tämä teksti on saatu aikaan, koska siinä määritetään työolosuhteita ja mä, saalliset tulostat ja toivon, että se ratifioidaan niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Ja pidän kalasta. Now, Mrs. Mr. Kasaka. Ja nyt herra Kasaka. Eh, Kiitos puhemies. Minäkin haluan yhtyä näihin edellisiin puheenvuoroihin ja minäkin pidän e, oikein erittäin hyvänä tätä ILOn yleissopimusta ja kehotan myös jäsenvaltioita ratifioimaan tämän yleissopimuksen 188. Tämä, ne tapaturmat, joita Kalastuksessa ne osaltaan vaikuttavat haitallisesti kestävään kehitykseen kalastuksessa kalastajilla, miehillä ja naisilla. Heidän täytyy olla oleellinen osa yhteistä kalastuspolitiikkaa, niin heidän täytyy olla sen ytimessä. Ei jätetä tätä pelkästään ratifioinnin varaan, vaan eikös laiteta kalastajien suojaminen ja puolustaminen kalastuspolitiikan keskiöön respond? Komissaari, haluatteko vastata? Vážená paní předsedající, vážené dámy poslanci. Niin, hyvät kuulijat, edustajat. Sallinette, että sanon, että olen erittäin iloinen siitä, että olen kuullut tänään teidän argumenttejanne, koska nämä argumentit ovat vain va- va- vakuuttaneet minut siitä, että tämä yleissopimus on äärimmäisen tärkeää. Se on eri syistä hyvin tärkeää. Täällä on alleviivattu tämän tekstin tärkeyttä kalastajien jokapäiväisen elämän kannalta. Heitähän on noin 30 miljoonaa maailmassa. Hyvät kuulijat, mielestäni tämä muodollinen tekstin hyväksymisprosessi on ihan selkeä. Nyt pitäisi lähteä siitä, että jäsenvaltiot ratifioisivat yleissopimuksen mitä pikimmiten. Komissio on asettanut takarajaksi vuoden 2012, niin toivottavasti pikemmin tämä saadaan ratifioiduksi. Haluan kiittää esittelijää Radio ja haluan kiittää kaikkia meppejä heidän tuestaan. Kiitos. Thank you, Commissioner. Now, Mrs. Kiitoksia komissioon ja nyt sitten Radio esittelijänä viimeinen puheenvuoro on teillä. E Kiitokseni komissiolle kaikille jäsenille, jotka ovat puhuneet ja ratifiointia tukeneet tämän yleissopimuksen osalta. Epäilemättäkin huomenna mietit, mietintö hyväksytään. Ja että senkin ansiosta sitten tämä yleissopimus saadaan ratifiointuja. Ja on painettu myös, että 2012 se pitäisi saada viimeistään voimaan kaikilla mahdollisilla keinoilla. Vetoamme jäsenvaltioihin että tämä ratifioida. Tämä, tästä, tässä annetaan sitten silloin suuri panos maailmanlaajuisten minimistandardien tukemiselle, jotka koskevat merimiesten työoloja, että eh, heidän eh, turvallisuudensa parantuu ja että vähenevät nämä kuolevaan johtavat onnettomuukset tällä hyvin strategisesti tärkeällä alalla. Se on myös hyvin tärkeä panos siihen, että hyvä tunnustetaan tämä näiden ihmisten arvokkuus, joilla on näin vaikea työ. Kiitoksia. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys ottaa paikkansa huomenna. 14. tammikuuta seuraava istunto on siis huomenna kello 9 yhteen ja sitten kolmesta kahdeksaan ja yhdeksästä keskiyöhön. Pöytäkirjaa julkaistaan esimerkiksi internetissä. Istunto on päättynyt.